Äänestys pidetään niin ikään huomenna kello 12. Seuraava kohta on Andrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategian mietinnön on laatinut Milana Guido Ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijälle. Olkaapa hyvä. Grazie. Grazie. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää komissiota työstä, joka salli sen, että tämä on tehty valiokunnassa, tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja huomenna toivottavasti meillä on sitten yhtä tärkeä äänestys täällä täysistunnossa, koska tässä onkin tärkeä asia Adrianmeren ja Juniameren kalastajille. Ja tässä pyritään myöskin luoda parempaa järjestelmää koko Välimeren alueelle. Tämä mietintö on sellainen, että tässä pitäisi komissio luoda Adrianmerellä ja Jonianmerellä kalastustrategia, joka perustuisi viime marraskuun lausuntoon, jossa Italian ja Kroatian kalastajat vaativat tällaista laajempaa meristrategiaa tälle alueelle. Ja tämä lausunto on juuri siinä puitteistossa, koska tässä yrittää juuri ottaa, ottamaan huomioon tämän alueen sääntely. Ja toinen tärkeä teksti, mihin tämä mietintö perustuu, jonka myöskin parlamentti hyväksyy huomenna toivottavasti, on se, että tämä on uuden kalastuspolitiikan perusta. Eli vuoden puitteissa pitäisi tehdä kalastuspolitiikan uudistus ja eurooppalaisen kalastusrahaston uudistus, joilla pyritään sitten antamaan varoja tämän sektorin kehitykseen lähivuosina. Tämä on siis tärkeää, koska juuri tämä tulee tärkeään oikeaan aikaan, kun ollaan huomattu, että tarvitaan sääntelyä, uutta sääntelyä, koska tämän hetken sääntely on liian yleistä ja pitää katsoa tarkemmin tätä Adrianmeren aluetta Välimerellä. Tällä alueella on jo taloudellisesti nähden hyvin erilaisia ongelmia kuin muualla Välimerellä. Joten tässä on erilaisia lähtökohtia, erilaista kalastusta, historian erilaista. Ja myöskin kansainvälisesti tilanne on ihan toisenlainen, koska Välimeri on taas sitten suljettu meri, jossa on Italia, Slovenia ja Kroatia vai jäsenvaltioiden mukana ja muut maat, jotka jollain muita sääntöjä ja muita mekanismeja käytössä, jotka ovat kuitenkin näin lähellä taas sitten talouden kehityksen kannalta. Ja tämän takia tarvitaan tähän erilaista säännöstöä kuin muualla Välimerellä on koska muuten emme pysty valvomaan tätä aluetta kunnolla. Ja meidän pitää myös suojella olemassa olevia kalastusvaroja, jottei kalastusta tehdä liikaa, ettei se synny mitään taloudellista taakkaa. Ja toivottavasti sitten huomenna parlamentissa annamme komissiolle selkeän viestin, että tämä asia pitää ottaa huomioon kahdella erillä tasolla. Ensinnäkin uusi toimintaohjelma, joka todellakin ottaisi huomioon näiden jäsenvaltioiden ja ei-jäsenvaltioiden yhteiselon näin pienellä alueella, että sovellettaisiin sitä uudistuksessa. Ja sitten toiseksi, jos säännöt ovat yleisiä Euroopassa, niin on erilaisia tavoitteita. Tästä syystä tässä tarvitaan todellista kehitystä tälle sektorille, hyvä puhemies. Tarvitaan tukea, jos me haluamme, että säännöt ovat yleisiä, mutta niiden soveltaminen on paikallista, niin tämä mietintö on se peruskivi komission työtä varten. Kiitoksia esittelijä. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ensimmäinen puhuja on herra Blankovic, olkaa hyvä. pozdravio bih napore. Kiitos. Haluaisin todeta, että esittelijä Milanon ponnistelut ovat hyvin tervetulleita. Hän painottaa kalastuksen ja vesiviljelyn merkitystä Joonian ja merellä. Totta kai arvostan tätä, koska tulen itse alueelta Kroatiasta. Tarkoitus oli siis tällä strategialla auttaa kalastajia koko alueella. Erityisesti niitä kalastajia, jotka haluavat noudattaa EUn sääntöjä. Kroatian kalastajat nimenomaan sääntöjä noudattavat. Kalastuksen pitäisi olla yksi keskeisistä taloudellisista toiminnoista tällä alueella. Haluamme nimenomaan saarten kestävää kehitystä. Emme halua, että ihmiset muuttavat sieltä pois. Kiitos. Herra Stier. Kiitoksia. Sitten herra Stier. E, Arvoisa puhemies, minä haluaisin onnitella esittelijää ja kiinnittää huomiota siihen, että kun tämä esittely mietintö laadittiin ennen kuin Kroatia liittyi Euroopan unioniin, niin se mainitaan tässä tulevana Euroopan unionin jäsenmaana. Tätä meidän täytyy muuttaa ennen kuin äänestämme. Tässä mietinnössä todetaan ihan oikein, että yhteistyössä Adrian meren piirissä on vieläkin ongelmia ja Adrian merellä on alueita, joita eh, jotka eivät kuulu tähän ekologiseen ja kalastusalueeseen jonka Kroatia julisti. Se pätee ainoastaan kolmansiin maihin, ei Euroopan unionin jäsenmaihin, mutta tärkeä viesti tässä on se, että tämän mietinnön henki on se, että Kroatian soveltamia standardeja pitäisi soveltaa Euroopan unionin jäsenmaihin niin ikään. Nämä säännöt pitäisi ottaa käyttöön näiden EU-jäsenmaiden kohdalla. Tämä aihepiiri otettiin esiin, kun Kroatian ja Slovenian väliset rajat on määritelty. Kiitos. Kiitos puhemies. Kroatian edustajana. Tämä aihe kiinnostaa minua kovasti kun kalakantoja määritellään, niin se on kaikille jäsenvaltioille tärkeää tällä alueella. Tuen kaikkia toimia, jotka suojaavat kalakantoja. Näin voimme ehkäistä järjestelmän sirpaloitumisen ja ylikalastuksen. Tuen myös niitä ponnisteluja, joilla rannikkoalueet haluavat varmistaa kestävän ympäristön kehityksen arvokkaalla tavalla täytyy täytäntöön panna strategiaa. Jäsenvaltiolle on annettava paremmat valvontamahdollisuudet ja käyttää perustana tutkimuksia Välimeren alueelta. Näin saisimme kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuden valvoa kalastusta alueellaan, ja tämä heijastuisi sitten myönteisellä tavalla talouteen. Kiitoksia sitten rouva Suika. Hvala lijepo. Evo vidite koliko je važno nama iz Hrvatske. Niin, näette kuinka tärkeää tämä asia on kroatialaisille, kuinka tärkeä meri on meille, kun me kaikki haluamme puhua täällä. Tämä on se meri, missä on Kroatia, Italia siinä lähellä, jotka ovat siis eh, myöskin tämä Ionian, Ionian meri on tärkeä, koska se on tässä Kreikka sitten mukana sitten Bosnia, Herzegovina ja Albania, jotka ovat myöskin Atrian meren suunnalla, ja Montenegro myös, joka on hakijavaltio tällä hetkellä, ja muita maita, jotka haluaisin myöskin nähdä joukossamme täällä. Joten on tärkeää, että meillä on tämän alueen yhdennetty hallinto. Viimeksi ympäristövaliokunnassa keskustelimme siitä, kuinka voitaisiin hallinnoida aluetta – tätä merialuetta. Nämä ovat kaksi samankaltaista aluetta oikeastaan, ja on tämäkin hyvin tärkeää, kuinka voimme kehittää sen alueen kestävää kehitystä. Dubrovnissa, jossa me viljelämme simpukoita, niin uskoisin, että siellä tämä toimintaohjelma on meille hyvin tärkeää tämän toiminnan kannalta. Kiitoksia. Danke für die Kommission, Frau Vizepräsidentin. Sitten komission edustaja Rova Reding, olkaa hyvä. Thank you to the... Kiitos ensinkin esittelijä Milanalle hänen tärkeästä panoksestaan. Komissio pitää tervetulleena parlamentin toistuvaa tukea Adrianmeren ja meren rannikkoalueelle. Tämä strategia ja toiminta ohjelma käsittää kalastuskysymyksiä, vesiviljelykysymyksiä, merialueiden suojelukysymyksiä ja tutkimus- ja innovaatioulottuvuuden. Strategian omaksuminen paikallisesti ja viranomaisten keskuudessa on oleellisen tärkeää, jotta saamme menestystä aikaiseksi. Kalastuksen suhteen strategian pitäisi tukea toimia niin, että noudatettaisiin paremmin sääntöjä ja tehostettaisiin kalastusalan valvontaa. Komissio on vakuuttunut, että kestävyyden varmistaminen kalakantojen suhteen äh, toteutetaan niin, että kaikki alueen maat noudattavat samoja sääntöjä. Tarvitsemme myös parempaa tieteellistä tietoa kalakannoista. Toimet tällä aloilla tarvitsevat tuekseen uutta tiedonkeruupuitteistoa. Komissio aikoo hyväksyä EUn strategiasta Adrian ja Joniameren rannikolle yhdessä toimintaohjelman kanssa 2004 vuoden alkupuoliskolla. On selvää, että esittelijän tekemät ehdotukset ja parlamentin jäsenten kommentit otetaan huomioon tässä työssä. Danke vielmals, Frau Kiitoksia, Rova komission varapuheenjohtaja. Ja tämä esityslista kohta tuli näin käsitellyksi. Äänestys on huomenna kello 12. Ja tulemme viimeiseen päivän esityslistakohtaan, joka on tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa esittelijänä.